seansaan direktissä ja niiden nimet julkaistaan tämän päivän pöytäkirjassa. Istuntokauden keskeyttämisen jälkeen, heinäkuun jälkeen, olen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa allekirjoittanut neljä säännöstä tavanomaisessa lainsäädäntömenettelyssä. Keskiviikkona allekirjoitan vielä yhden joka hyväksyttiin tämän menettelyn mukaan. Ja näiden säädösten nimet julkaistaan tämän päivän pöytäkirjassa. Nyt siirrymme